Ensimmäinen kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu rahoitusvälineistä. Tässä on useampia mietintöjä. Ensinnäkin suositus toisen käsittelyn Görensiltä, kehitysyhteistyön rahoitusväline. Sitten suositus toisen käsittelyyn Lohvilleriltä ja Galilta, demokratian ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline. Sitten suositus toisen käsittelyn Mitchelliltä, kehitysyhteistyön rahoitusväline. Ja suositus toisen käsittelyyn Scholzilta, teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen. Kaikki esittelijät saavat puheenvuoron ja ensimmäisen puheenvuoron saa Görens. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Le projet de règlement instituant Kiitos puhemies. Tämä asetus ö, muutos liittyy banaanikauppaan ja kehitysmaihin. Ja tämä on toinen käsittely. Ensimmäisessä käsittelyssä on yritetty tuoda mahdollisimman paljon hyviä asioita AKT-maiden